Us eller So it is working. Jó estét kívánok, Gudi! Hüvá, iltaa! Istunto jatkuu. Ensimmäinen asia esityslistalla on komission julkilausuma Euroopan unionin ja Yhdysvaltain välisestä ilmailusopimuksesta. Aluksi annan puheenvuoron Kristalina Georgievalle, komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ihan aluksi haluaisin kiittää parlamenttia eh, siitä, että minulla on mahdollisuus kertoa neuvotteluista, eh, joita on USA kanssa käyty tässä toisessa vaiheessa lentoliikennesopimuksessa Ja maaliskuun 25. päivä komissio otti, kirjoitti alle tämän äh, toisen vaiheen sopimuksen. Ja parlamentti on ollut tukena ja sillä on ollut valtavan rakentava rooli näissä neuvotteluissa ja komissio on tästä hyvin kiitollinen. Tämän toisen vaiheen sopimuksen pääelementit käyneet läpi. Eli tämä pohjautuu tämän ensimmäisen asteen sopimukseen, joka on ollut voimassa maaliskuun lopusta 2008, ja se lisää markkinoille pääsyä ja lisää investointien mahdollisuuksia ja vahvistaa yhteistyöpuitteistoa sään, sääntelyssä ja asioissa, jotka liittyvät esimerkiksi sosiaaliseen suojeluun, ympäristöön ja kilpailuun ja turvallisuuteen. Mitä tulee ympäristöasioihin, niin tässä toisen vaiheen sopimuksessa tähän tarjotaan selkeä puitteisto, vahva puitteisto, jotta voidaan taistellaan ympäristön uhkia vastaan, pyritään yhteisiin projekteihin etsimään käytännönläheisiä ratkaisuja, kuten selkeämpää, puhtaampaa ilmaa, ja että voidaan vahvistaa kansainvälisiä foorumeita, kuten kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö. Monemmat osapuolet tunnustavat virallisesti myös sen, miten tätä täytäntöön pannaan ja tässä mukana markkinoihin pohjautuvat menettelytavat ja erityisesti tässä mainitsen päästökauppajärjestelmän. Myöskin Euroopan sanotaan hyötyvän turvallisuudessa tapahtuneessa edistyksessä, koska kun turvallisuustaakkaa vähennetään lentokentillä siten, että arvioidaan toimenpiteitä ja tulevaisuuden vaatimuksia. Mitä tulee kilpailukysymyksiin, viranomaisten välillä on yhteistyötä ja läpinäkyvyys myös sääntelyasioissa otetaan huomioon Atlantin molemmin puolin. Ja ensimmäistä kertaa tällaisessa lentoliikennesopimuksessa pyritään markkinoille pääsyn mahdollisuudet tasapainottamaan vahvan sosiaalisen suojelun kanssa. Se on ö, otettu huomioon ja ot, mukaan sääntöihin tai määräyksiin niin, että myös työvoiman oikeutetaan huomioon. Kaupallisella puolella EU on saanut lisäpääsyä esimerkiksi tähän Fly America-ohjelmaan, paitsi ei tietysti puolustusalalla, koska kyseessähän on sellainen järjestelmä, jossa rahtia USA voivat vain USA-laiset, tai liikennettä voivat hoitaa vain USA-laiset yhtiöt. Ja tässä on pyritty siihen, että olemassa olevat markkinoiden esteet, joita on olemassa, saataisiin pois niin, että ähm, äh, äh, yhtiöt eivät esimerkiksi pysty käyttämään globaalia pääomaa. Tätä tarkistetaan vuosittain ja teemme yhteistyötä sekakomiteassa Meillä on tällainen korkean tason tarkistus ja jos edistyminen on liian hidasta, niin kohdennetusti pyrimme etenemään tässä asiassa. Pyrimme etenemään myös sillä tavalla, että taataan oikeuksia matkustajille ja otetaan huomioon kolmansien maiden lentoyhtiöt. Eli tässä on nyt sellainen tilanne, että meillä on sääntöjä, jotka lisäävät yhteistyötä. Meillä on sekakomitea, otetaan ympäristö huomioon, markkinoille pääsy huomioon. Tämä lisää kaupallisia mahdollisuuksia. Tämä tuloa tällaisen roadmapin siinä, miten edetään. Ja tässä turvataan myös olemassa olevan ensimmäisen sopimuksen jatko, jota, joka ei siis turvattaisi, jos to, tai ainakin osa siitä hukattaisiin, jos toista vaihetta ei saataisi aikaiseksi. Ensimmäisen ja toisen vaiheen sopimuksia tarkka- tarkkailtaessa on huomattu, että tästä tulee noin 12 miljardia euroa hyötyjä ja tämä voi vaikuttaa 80 000 työpaikan luomiseen. Tämän takia toivon, että parlamentti tukee tätä tärkeää asiaa. Kiitos komission jäsen. Ja nyt puheenvuoro on poliittisten ryhmien edustajilla. Ensin puheenvuoro Mathieu Grossille Euroopan kansanpuolueen puolesta. Kiitos, herra puhemies. Euroopan komission jäsen. Ilmailussopimus Yhdysvaltojen kanssa on luonnollisesti tärkeä ja tästä syystä parlamentti ja meidän valiokuntamme on osallistunut keskusteluihin ja käynteihin vilkkaasti. 60 prosenttia ilmailuliikenteestä maailmassa tapahtuu Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, joten tästä nähdään, miten tärkeää se on. Ja toivomme tietysti, että kumpikin osapuoli ymmärtää, miten tärkeää on, että saadaan todellinen kahdenkeskinen sopimus ja että myöskin tulevaisuudessa – tullaan rohkaisemaan siinä, että parantaa sitä, mikä nyt syntyy. Sillä kaikilla kunnioituksella tehtyä työtä kohtaan ja myöskin sanoisin, että jopa sulla ihailulla sitä optimismia kohtaan, jota neuvottelijat osoittavat tämän neuvottelujen jälkeen. Olen henkilökohtaisesti kuitenkin sitä mieltä, kuten minun ryhmänikin, että edelleen on neuvoteltavaa ja että monessakin tapauksessa emme kenties ole niin tyytyväisiä saatuun tulokseen kuin olimme toivoneet. On joitakin asioita, jotka olivat avoimia, esimerkiksi pääomaosuus. Me toivomme, että voidaan päästä tässä eteenpäin. Rehdissä sanottuna ei ole tapahtunut juurikaan edistysaskelia lukuun ottamatta sitä tosiasiaa, että tästä halutaan keskustella. Toinen asia, puhuitte näistä teknisistä tarkastuspaikoista. Niissäkin halusimme saadaan kannustusaskelia molemminpuolisessa, molemminpuolisten etujen mukaisesti, mutta näin ei ole tapahtunut. Mitä tulee pääsyyn markkinoille, emme uskalla puhuakaan kapotaasista, koska se näyttää olevan lähestulkoon tabu Yhdysvalloissa. Mutta näkisin asian niin, että se, mitä me annamme muille hyvässä kahdessa sopimuksessa, siitä pitäisi voida, voida myöskin nauttia kotona, ja näin ei kuitenkaan vielä täysin ole. Joten olen sitä mieltä, että lukunottamatta yhtä asiaa, jota ei saada aliarvioida, nimittäin tätä sosiaalista ulottuvuutta, ei ole saatu niin paljon konkreettista eh, edistystä, vaikka tietysti tahtoa on tulevaisuudessa saada aikaan edistysaskelia, mutta sanoisin, että parlamentin kanta on koottavissa kolmeen kohtaan. Ensinnäkin tämän tyyppiset sopimukset vaativat eh, oikeusperustaa, ja silloin kun ennen kaikkea on kysymys tietojen vaihdosta, tarvitsemme eh, lainsäädäntöä tietosuojasta ja noudattaa sitä. Ja missään tapauksessa parlamentti ei saa joutua tilanteeseen, jossa se on tosiasioiden edessä. Pitää korostaa sopimuksen kahdenkeskistä luonteisuutta, siis kysymys ei ole mistään yksipuolista sopimuksesta, vaan aidoista kahdenkeskisistä sopimuksista. Ja kolmanneksi, mikä on myös tärkeää, on se, että löymme lukkoon päivämäärän, jolloin tartutaan jatkoneuvotteluihin. Nythän se on johtanut siihen, että olemme jo loka, marraskuussa 2010 olemme tekemään jotakin, ja sekä taloudellisesti ympäristö- ja sosiaalinäkökulmasta katsottuna toivon, että pääsemme aitoon kahdenkeskisen sopimukseen tulevaisuudessa. Rossuur, najon, Kiitos puheenvuorostanne, ja nyt pyydän, että Said El Kadraoui sosiaalidemokraattien ryhmän puolesta käyttää puheenvuoron voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vuonna seitsemän sain aikaan ensimmäisen sopimuksen ja tässä oli kaksi asiaa, jotka eurooppalaiset yhtiöt hyväksyivät. Eli kaikki lentoyhtiöt Euroopasta ja Yhdysvalloista saivat lähteä sekä Euroopasta että Yhdysvalloista. Ja tämä oli todella ensimmäinen edistysaskel. Samoin luotiin tämä SEKA-komitea ja näin saatiin aika rakenne, jossa käydään säännöllisesti neuvotteluita. Ja tämän avulla voidaan kehittää lainsäädäntöä edelleen, jotta loppujen lopuksi saadaan aikaan yhtenäinen transatlanttinen lento alue. Mutta näin pitkälle ei ole vielä päästy, koska yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on parempi pääsy Euroopan lentomarkkinoille kuin toisinpäin. Ja myös rahoitusrakenne on meille haitallinen ja siksi on hyvä, että meillä on taika, äh, takaraja, joka on tämän vuoden lopussa. Näin saadaan aikaan painetta on saatu aikaan painetta ja yhdysvaltalaiset ovat tulleet hieman meitä vastaan. Näin on saatu parannettua esimerkiksi eurooppalaisten lentoyhtiöiden markkinoille pääsyä Yhdysvalloissa ja samoin oman pääoman osuutta eurooppalaisille yhtiöille. Grosch viittasi jo esimerkiksi sosiaalisiin kysymyksiin ja ympäristökysymyksiin ei kuitenkaan riitä, että tässä toimitaan vapaaehtoiselta pohjalta, vaan tarvitsemme eh, selkeitä edistysaskeleita markkinoille pääsyn ja matkustajien oikeuksien suhteen jo ensi vuonna. Näitä täytyy työstää, emme saa antaa periksi. Ja meidän täytyy myös vaatia komissiota kertomaan meille sekä komitean työstä jatkuvasti. Tarvitsemme tietoa samalla tavoin kuin muutkin tahot. Kiitos. Nyt vuorossa on Gesine Meissner, joka puhuu liberaalidemokraattien puolesta. Kiitos, herra puhemies. Rouva komission jäsen, tämä sopimus, te esittelitte sen meille ja viittasitte siihen, että on saatu aikaan me parlamentista katsomme sitä hiukan säästäväisemmin, niin kuin jo kuulitte. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että on tärkeää, että tällainen sopimus ylipäätään on olemassa, koska kuten aiemmin jo sanottiin, 60 prosenttia, yli 60 prosenttia lentoliikenteestä maailmassa on Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä, mikä on meille siis yleisesti ottaenkin Yhdysvallat tärkeä parinto, partneri. Yle, mutta tällainen kumppanuus sinne yleensä pitäisi olla suurin piirtein samanlaiset suhteet, mutta silloin ei voida puhua samoista, suht, samoista olosuhteista ja ehdoista kun amerikkalaisilla voilla markkinoista 59 prosenttia markkinoista ja meillä osuus voi olla vain 25 prosenttia Yhdysvalloissa, joten tämä on epätasapainoa. Pieni valtuuskuntamme kävi keväällä Yhdysvalloissa, neuvottelimme asioista ja meille sitten sanottiin, että jos haluatte pääsyn markkinoille, teidän pitää samanaikaisesti sitten myöskin mahdollistaa yölennot ja se, että melusäädökset, että niitä käsitellään eri tavoin. Sanoimme, että meillä tätä käsitellään toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, mitä täytyy kunnioittaa. Pohjimmiltaan voidaan neuvotella lisäasioista, jos ollaan suurin piirtein samalla lähtötko, samassa lähtökohdassa. Te puhuitte erinäistä asioista, kuten ympäristöstä, jossa voidaan sanoa, että voidaan vielä saavuttaa lisää päästökaupassa siksi, että meillä on niin suuri osa maailmanmarkkinoista, Puhuttiin sosiaalistandardeista, niissä on tapahtunut jotakin. Myöskin matkustajien oikeudet on mainittu. Kilpailu on alue, jossa on vielä toivomisen varaa. Ja mitä sitten tulee turvallisuuteen? Puhuisin vielä tiedoista. Amerikkalaisilla on eri käsitys tietosuojasta ja yksityisyyden suojasta kuin meillä. Ja me aivan oikein haluamme, että meidän yksityisyyden suojaamme kunnioitetaan. Yhdysvalloissa on, on nähty näitä bodyskannereita. Siellä on aivan tavallista, että luodaan tällainen, katsotaan koko vartaloa, mutta meillä tämä ei ole kuviteltavissa. Me haluamme, että yksityyttä suojataan, tietoja suojataan ja sitä pitää kunnioittaa. Ja tämän kaiken me haluaisimme yhdessä, äh, tässä me haluamme neuvotella teidän kanssanne yhdessä Lisabonin hengessä. Kiitos. Tähän asti en maininnut puheaikoja, mutta nyt Jacqueline Foster edustajalle. Puheen aika on yksi minuutti. ECR-ryhmän puolesta. Kiitos puhemies. Me kaikki eh, pidämme hyvänä sitä, että tässä neuvotteluissa on edistytty ja itse asiassa eh, näin pitääkin olla useiden vuosien keskustelujen ja neuvottelun jälkeen. Tässä eh, neuvottelujen läpimurto toivotaan tervetulleeksi turvallisuusalalla, markkinoille pääsyssä kilpailussa on päästy eteenpäin, mutta ulkomainen omistus ja kontrolli ja kapotaasiasioissa on, on epäonnistuttu täysin. Meillä tuemme parlamentin päätöslauselmaa, mutta ETC-asioihin, sosiaalisiin asioihin ei ole otettu mukaan määräaikoja. Viime vuosina lentoliikenteessä on ollut suuria ongelmia ja vaikkakin nyt tilanne on vähän paranemassa, tilanne on hyvin herkkä vielä Euroopassa. Ja äh, tässä pitää ottaa ja antaa. Emme ota halua sopimusta hintaa mihin hyvänsä. Haluaisimme sellaista liberaali, liberaaliutta, joka, äh, joka hyödyttäisi sekä euro, eurooppalaisia että myös amerikkalaisia ystäviä. Kiitos. Nyt puheenvuoro on Mike Nattersilla, mutta hän ei ole salissa, joten siirrymmekin menettelyyn ilman puhujalistaa. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö onkin jo olemassa. Ovat Sikau. Kiitos puheenjohtaja komission jäsen. Euroopan unioni on ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla pyritään lisäämään avoimuutta ja joustavuutta markkinoilla ja joilla pyritään antamaan jatkuvuutta siviili-ilmaliikenteeseen. Ne perustuu kahdenvälisiin ja monenkeskisiin suhteisiin. Mitä tulee Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen ilmailusopimukseen, väliaikainen sopimus on allekirjoitettu 25 maaliskuuta 2010. Se mahdollistaa markkinoiden täyden avaamisen ja antaa etusijan yhteistyölle ilmaliikenteen hallintojärjestelmien alueella, se saadaan XM, ja tätä kautta pyritään takamaan se, että järjestelmät ovat toiminnallisesti yhteensopivia ja pyritään myöskin vähentämään vaikutuksia ympäristöön. Tämä sopimus tulee olemaan yksi niistä ensimmäisistä, jotka allekirjoitetaan Lissabonin sopimuksen pohjalta. Ja myöskin henkilöstietojen siirto EU-sta Yhdysvaltoihin, senkin pitäisi saada oikeudeksi perustaakseen kansainvälisiä sopimuksia, jotka ovat lain tasoisia ja jotka noudattavat eurooppalaista lainsäädäntöä, joka koskee tietosuojaa. Olemme tietoisia siitä, että asetus, joka koskee päästöjä ja niihin liittyvää kauppaan, ei vielä ole osa näitä ehtoja ja pyydämme lisää neuvotteluja lähtien siitä liikkeelle, että ETS tulee voimaan vuonna 2002. Please. Puheenvuoro on nyt komission jäsenellä. Contributions. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Kiitos puhemies ja vilpittömät kiitokset kaikille puhujille heidän tekemistään kommenteista. Huolimatta siitä, että on jo myöhä, niin selkeästi näistä aiheista ollaan kiinnostuneita. Aivan oikein täällä on tullut mainittua, että Eurooppa ja USA yhdessä edustavat lähes 60 prosenttia maailmanlaajuisesta lentoliikenteestä. Sen takia tämä sopimus on hyvin tärkeä. Ei pelkästään Euroopan ja USAn kansalaisille, vaan kaikille matkustajille, jotka käyttävät meidän lentoyhtiöitämme. Miten tämä hyödyttää lentoliikenneyrityksiä, esimerkiksi miten maantieteellisesti sijaitaan, niin USAllehan Eurooppa on tärkein lentokumppani, lentoliikennekumppani ja tämän sopimuksen tarkoituksena on nimenomaan tätä strategista transatlanttista kumppanuutta vahvistaa ja turvata tämä ensimmäinen, ensimmäinen sen vaiheen sopimus ja taata vakaa kehys, puitteisto tulevalle toiminnalle. Monet ovat korostaneet sitä, että tämä sitoutumista tulee jatkaa, jotta voimme päästä eteenpäin. Ja tämän toisen vaiheen sopimuksen yksi saavutuksista totta tosiaan onkin se, että tässä tämä sitoutumisprosessi on mukana. Ja tässä vaiheessa haluaisin vastata vielä, että Totta kai komissio on kovasti kiinnostunut jakamaan työtämme sekä komiteassa parlamentin kanssa, koska näemme, kuinka merkittävä arvo parlamentin sitoutumisella asiaan on. Miten voitaisiin elin, tälle teollisuuden alalle tarjota lisää mahdollisuuksia, niin sopimushan auttaa eurooppalaisia lentoyhtiöitä vastaamaan niihin haasteisiin, joita taloudellisesti ja operatiivisesti niillä on. Salikaa minun olla selkeä sananen tässä nyt, kun sanon, että komissio, kuten myös monet puhujat täällä, ovat sitä mieltä, että tämä toisen vaiheen sopimus ei ole täydellinen, mutta se on kuitenkin selkeä askel eteenpäin, mutta ei se mikään kattava täydellinen sopimus ole. Ja komissiokin olisi halunnut että kontrollia omistusasioissa USAssa olisi saatu muutosaikaiseksi. Mutta totuus on se, että meidän neuvotteluosapuoltemme käsissä tämä asia ei ole ollut, vaan kyseessä olisi lainsäädännöllinen muutos, johon tarvitaan USAn kongressia. Ja tässä haluankin sanoa tärkeän viestin tälle yleisölle, eli Euroopan pitäisi pyrkiä vakuuttamaan USAn kongressi näiden eh, muutosten tärkeydestä. Ja tässä nimenomaan parlamentilla on tärkeä rooli, koska parlamentilla on yhteyksiä kongressiin ja sen jäseniin. Toivon, että voimme luottaa teihin eh, siinä, että viette eteenpäin vuoropuhelua tässä asiassa niin, että myös lainsäädännöllisiä askeleita päästään ottamaan. Ja jotkut puhujat täällä ottivat esille vielä tietosuojakysymykset. Ja haluaisin vain tiedoksenne sanoa, että tämä ei ole äh, lentopalvelusopimusten osa, vaan se kuuluu sisä- ja oikeusasioihin. Se on tietysti tärkeä asia ja se tullaan ottamaan vakavasti huomioon, kun niistä asioista keskustellaan. Eli tähän haluaisin päättää puheenvuoroni ja kiitän vielä parlamentin jäseniä rakentavista kommenteista. Kiitän tätä yhteenvetoa. Keskustelun päätteeksi ilmoitan, että on viisi päätösalmaesitystä